Kollegat, käykääpä paikoillenne. La séance est ouverte. Kokous alkaa. Ja tulkeilla on tiedotus tässä nyt esitettävänään. Tulkaus jatkuu puoli yhteentoista asti. Meidän täytyy tässä nyt sitten kuuria pitää tiukasti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 esityslista tällä tavalla hyväksytään, koska ei kuulu mitään vastustuslauseita. Meillä on toinen päivä heinäkuuta yhteinen kokous Ekonin kanssa ja siellä puhumme Invest EU-ohjelmasta. J'évoque maintenant le l'étude qui a été commandée au départ. No niin, ja sitten me olemme saaneet ipolla pääosastolta tutkimuksen maksurahoituksesta ja sen uudistamisesta tiettyjen virastojen kohdalta. Ja Deloitte on voittanut tarjouskilpailun ja on täällä nyt esittelemässä tätä. Tervetuloa asiantuntijoille, Deloitten asiantuntijoille. Tässä he voivat esitellä meille tämän tutkimuksensa tuloksia. Lennon, Sonje ja Van Schubruck tätä meille esittelevät ja nyt annan myös Jens Geijerille puheenvuoron. Hän saa lyhyesti esitellä tätä esittelijänä. Ja, ähm, vielen Dank, Herr Präsident. Äh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Virastojen rahoituskysymys tulee esille eri muodoissa. Näin on ollut jo jonkin aikaa. Ja virastojen tulopuolen osalta erot ovat valtavia. Alikanten virastolle tuloja tulee jopa enemmän kuin mitä se itse tarvitsee. Ja varainhoitoasetuksen takia varoja ei pystytä käyttämään. Ja sitten on virastoja, jotka eivät pysty tarjoamaan palveluitaan. Vaikka voitaisiin eri maksuja sitten edesauttaa rahoitusta. Virastojen rahoitus koko ajan budjetista on varsin pieni osuus. Mutta kun julkisuudessa kysytään leikkausmahdollisuuksista EU, niin monet ensimmäisenä ajattelevat virastoja. Niitä on jonkun mielestä aika paljon, eikä aina tiedetä mitä ne tekevät. Ja pysyvänä virastoesittelijänä pyrin vähentämään tätä painetta ja löytämään yhdessä virastojen kanssa keinoja sille, miten äh, EUn budjettirahoitusosuutta pystyttäisiin niiden osalta pienentämään löytämällä uusia rahoituslähteitä. On puhuttu tutkimuksen laatimisesta ja siitä, että Deloitte saisi toimeksiannon. Se on osoittanut asiantuntemusta jo usean otteeseen ja on hienoa, että heidän tiiminsä on tänään täällä paikalla. Merci, monsieur rapporteur. Kiitokset esittelijälle. Ja nyt sitten ehkäpä asiantuntijoista Thierry van Schubulk aloittaa. Thank you very much, uh, Chair. Thank you very... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Geyer tästä alustuksesta ja kiitoksia mahdollisuudesta saada esitellä nämä päätelmämme. Tutkimuksemme soveltamisala koskee 33 hajautettua EU-virastoa ja yli 3 miljardin tuloja vuoden 2018 budjetin pohjalta. Tänään tarkastelen maksujärjestelmän tilannetta tällä hetkellä ja mahdollista tulevaa varojen käyttöä, kuten myöskin hyötyjä ja haittoja. Päätelmämme pohjautuvat eri sidosryhmien kuulemisille. Olemme myös tehneet tutkimuksen, joka suurin osa virastosta täyttöi 24 ja 33 tarkalleen ottaen, ja sitten kävimme syvällisempiä keskustelimia EU-virastojen kanssa, Asereasan, ERA, EFSA, ESMAN ja EKAN kanssa. Energia, ilmailu, rautatiet, kemikaali, elintarvikkeet ja ilmailu olivat tässä mukana. Kahden tyyppistä toimintaa harjoittavat nämä virastot. Ensinnäkin erilainen sertifiointi, äh, hyväksyntä, poikkeuksien myöntäminen, muut lisenssit. Ähm, ja tämä tällä hetkellä edustaa 34 prosenttia EU-virastojen täystuloista, eli noin miljardia vuosittaista tuloa vuoden 2018 budjettiluonnoksen pohjalta. Ja ne virastot, joilla on valvontatoimia, niillä on enemmän potentiaalia kuin niillä, joilla tämän kaltaista toimintoa ei ole. Periaatteessa kysymys on näistä täysin itse rahoitetuista virastoista ja puolittain rahoitetuista virastoista, kuten EASssa, jossa maksujen avulla äh, rahoitetaan toimintaa. sellaiset virastot, joissa tällaista valvontatoimintaa ei ole, niillä myöskään näitä maksuja ei ole. Sitten maksut esitetyistä palveluista, kymmenen eri toimintoa, julkaisut, koulutus, tietojen prosessointi, koordinointi ja niin poispäin. Ja 19 virastoa tällä hetkellä voivat veloittaa ulkoisia sidosryhmiä erilaisista palveluista – mutta vain neljä tähän mennessä ovat tämän kaltaista rahoitusta käyttäneet tai soveltaneet. CDFOP, EASA, EMA ja Eurofund. Mutta on tärkeää tietää kuitenkin, että tällä hetkellä nämä toiminnot tuottavat vain 0,02 prosenttia koko virastojen kokonaisbudjetista, eli alle miljoonan potentiaali laajentaa tämän kaltaista rahoitusta on myös rajallinen sillä useissa tapauksissa toimintatyypit ovat ikään kuin julkinen hyödyke, joka tulisi rahoittaa EU-budjetin kautta. Ja näiden toimintojen määrä on aika rajallinen. Rahoituksellisesti se voisi olla myös ei-tyydyttävä lopputulos, pieni tulos ja pien, pieni tulo, joka ei ole erittäin vakaata eikä myöskään ennakoitavissa. Olemme oppineet tämän tutkimuksemme seurauksena sen, sen että vähempi paine, joka kohdistuu EU-budjettiin, on tietysti kaikkien eri sidosryhmien mieleen. Ja nämä aloitteet saattavat liittyä siihen, että muita maksuja tai muita rahoituslähteitä lisätään esimerkiksi kolmansista maista tulevia rahoituslähteitä seuraavien vuosien aikana. Täytyy joka tapauksessa tietää, että näiden virastojen tulot kuitenkin rahoitetaan suurimmaksi osaksi myös tulevaisuudessa EU-budjetista. Tällä hetkellä asetus ei mahdollista sitä, että näillä varoilla voidaan rahoittaa virastoja. ASER ja EFSA kuitenkin ovat sellaisia, jotka ovat maksupohja, on maksupohjaiset järjestelmät. Ja sellaiset, jotka aikovat ottaa käyttöön tämän järjestelmän, ovat erittäin kaukana vielä siitä, että Niillä olisi oikea sääntelykehys tai toimintaympäristö sen käyttöönotolle. Maksupohjaisten järjestelmien käyttöön ottaminen virastoissa ei välttämättä merkitse sitä, että ne voivat täysin mandaattiaan toteuttaa. Se näkyy myös Euroopan parlamentin vastuuvapausilmoituksesta vuodelta 2015 esimerkiksi EFSAn kohdalta. Maksujärjestelmissä on paljon hyötyjä, mutta joitakin rajoitteitakin operatiivisesta ja budjettinäkökulmasta katsottuna yleisesti ottaen ollaan sitä mieltä, että maksut tuovat näitä virastoja lähemmäksi markkinoita, saavat ne toimimaan nopeammin suhteessa sidosryhmien tarpeisiin ja voivat paremmin allokoida resurssejaan. Myös rajoitteita on henkilökuntanäkökulmasta tai budjettinäkökulmasta. Se ei tarjoa nimittäin enemmän joustavuutta – eikä se merkitse sitä, että virastojen budjetit kasvaisivat de facto. Riippumatta siitä, millainen maksujärjestelmä malli valitaan, kokemukset ovat osoittaneet, että on tärkeää, että kiinnitetään riittävästi huolimatta sitä, että miten avoimuus ja maksujen hallinnointijärjestelmät nivoutuvat yhteen. IT-maksut, hallinnointikustannukset voivat hyvin usein olla tärkeä mm, osa tätä järjestelmää. Ja tässä suhteessa budjettiviranomaiset haluavat helppoja täytäntöönpanomekanismeja, jotta voidaan minimoida ne mm, kustannukset, joita tällaiset järjestelmät voivat mukanaan tuoda. Going into a little bit of the details, Uh, Kun katsotaan yksityiskohtia, mahdollisuus rahoittaa suurempi osa budjettia on olemassa, mutta maksurahoituksen lisääminen todennäköisesti ei kuitenkaan ylitä kolmea prosenttia, mikä merkisi sitä, että tämänhetkinen 34 prosenttinen maksurahoittaminen voisi nousta jopa 37 prosenttia eri aloitteiden pohjalta. Se, mitä tällä hetkellä näette tuolla, se kertoo tulevasta tilanteesta meidän rahoitusmalleista. X-akselilla on mahdollinen potentiaali hyväksyttäville toimille, kun taas Y-akselilla näette sen, miten toteutettavissa tällainen järjestelmä on. Poliittinen tahto, oikeusperustan olemassaolo esimerkiksi ovat tällaisia tekijöitä, täytäntöönpanon monimutkaisuus ja kustannukset ja niin poispäin. Taloudellinen potentiaali siitä, että lisämaksuja otetaan näkyy myös tässä. Vihreät pallot, joita näette tässä kuviossa, periaatteessa viittavat sellaisiin virastoihin, joissa status quo on vallalla. Mutta se ei merkitse sitä, että itse näissä maksuissa tilanne säilyisi samana. Jos katsotaan esimerkiksi ekaa, niin tällä hetkellä ei ole mitään aloitteita suunnitteilla uuden maksurahoituksen käyttöönottamiselle, ottamiselle, mutta maksujen määrä todennäköisesti vähenee noin puoleen vuoden 2018 tasosta, mikä merkitsee sitä, että kokonaiskasvu, joka on 3 prosenttia, on las, periaatteessa kuittaa tuon vähennyksen, joka tulevaisuudessa tulee. Nämä ovat ne, jotka olemme tuolla sinisellä värillä merkineet, eli siellä on monia virastoja, jotka saattavat laajentaa tätä maksurahoitustaan EASA esimerkiksi. Meillä on lainsäädäntöä, joka sääntelee droneja. Erän kohdalla lisämaksut, neljäs rautatiepaketti, EBA-kohta, EOPA ja ESMA, nämä ovat virastoja, jotka ovat siirtymässä jäsenvaltioiden yhteisrahoituksesta tuohon maksupohjaiseen järjestelmään. Harmalla palloilla olevat virastot ovat harkitsemassa tällaisen järjestelmän käytönottoon. EU:ssa esimerkiksi siinä mahdollisuutta on lisätä jopa 50 prosentilla 90 miljoonaan kokonaisbudjetissa. EFSassa myös tätä asiaa pohditaan. Tämä liittyy mahdolliseen uudelleen rahoitusmekanismien uudelleenkäynnistämiseen. Tässä puhutaan tiettyjä valvo, tietyistä valvontatoimista ja muista palveluista. Meillä oli jo vuonna 2012 maksuja koskeva vaikutusanalyysi ja silloin oltiin sitä mieltä, että EFSA ei niitä käyttöön ei ottaisi. Ja sitten EMSAn erityistapaus, tuo virallisuus mainitsi, että se sillä voisi hyvinkin olla tällaisia valvontatoimenpiteitä. Kaikki muut 21 virastoa eivät olleet harkineet minkäänlaista potentiaalia näille maksurahoitteisille palveluille. Mahdollinen lisäys, joka maksujen kautta tulee aina, ainoastaan osittain toteutuu olemassa olevan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa – ja sitten epäsuorat edunsaajat, EBA, EOPA ja ESMA ovat näitä. Tämänhetkinen ehdotus tulee käsittelyyn Euroopan parlamentissa syyskuussa. Ja sitten mainitsin tässä aiemmat vaiheet, edistysvaiheet näissä aloitteissa. Se nähdään tässä seuraavassa, seuraavalla kalvolla. EFSA ja ASER edelleen ovat ihan lähtökuopissa itse virastotasolla, kun taas kaikki viisi muuta, jotka mainitsin, ovat nyt komitologia prosessissa. Sitten nämä päätelmät tutkimuksestamme. Miten kaikilla EU-virastoilla on toimenpiteitä, jotka voisivat, jo, jotka voisivat käyttää maksupoistojärjestelmää, nyt jo näin tekevätkin, summat ovat noin miljardin luokkaa. Maksurahoitteisten toimintojen määrä, kuten totesin, ei tulevaisuudessa tule kasvamaan. Meillä on joitakin toimenpiteitä, jotka voidaan tähän lisätä, ja monet aloitteet ovat vielä käynnissä. Rajallinen potentiaali ei ole huolestuttava useimpien sidosryhmien mielestä. Virastot ovat sellaisia, että niiden ajatellaan toimivan tyydyttävällä tavalla myös tämän hetkisten ja tulevien rahoituslähteiden puitteissa, joita niillä on käytettävissään. Mahdolliset tulevaisuuden toiminnot, jotka voitaisiin ottaa käyttöön maksupohjaisesti, ovat olemassa, mutta meidän täytyy niiden kohdalla pohtia sitä, että maksujärjestelmien hyödyt yleisesti ottaen ovat suuremmat kuin mahdolliset haitat. Jos luodaan uusia virastoja, niin maksupohjainen rahoitusmahdollisuus otetaan pohdintaan ihan alusta lähtien. Tässä mielessä mahdollinen tuo puitekehysten harmonisointi voisi edesauttaa sitä, että minimoitaisiin hallinnollinen taakka, joka maksupohjaisen järjestelmän käyttöönotolle, äh, käyttöönotosta aiheutuisi. Ja viimeisimpänä on tärkeää mainita myös se, että tässä suhteessa kaikki tarpeeton monimutkaisuus tulisi välttää – ja näin päätänkin nämä alustavat kommenttini. Mielelläni vastaan kysymyksiin, joita teillä mahdollisesti on. Merci monsieur pour cette présentation. Je me tourne vers notre rapporteur. Kiitokset tästä esittelijästä ja Geijer esittelijänä. Onko teillä oikopäätä jotain kommentoitavaa? Ja, vielen Dank. Die, äh, Kiitoksia. Kyllä, toki, ja mieluusti niitä myös teille esittelen. Tässä tutkimuksessa on paljon sellaista, johon voimme palata vielä valiokuntamme tulevassa työssä. Viittaukset siitä, mihin suuntaan mahdollista maksupohjaista rahoitusta voidaan viedä ovat erittäin hyödyllisiä, mutta hieman koen pettymykseksi viitteen siitä, että yli 37 prosentin ei päästä. Kuvittelin, että hieman pidemmälle olisi voitu mennä, mutta jos näin on, sitten näin on. Toisaalta kuitenkin on rauhoittavaa kuulla, että potentiaalia on jo nyt käytetty varsin pitkälti. Tässä viitataan myös siihen, että kahdella virastolla voisi olla tällainen malli. Tämä on hyvä asia tulevaisuuden kannalta. Tätä pitää vielä tarkastella lähemmin. Kaksi asiaa tutkimuksesta ovat erityisen tärkeitä, koska ne ovat tärkeässä roolissa tämän valiokunnan keskusteluissa jatkuvasti. Talon oikea puoli pohtii aina sitä, että eikö tässä virastojen rahoituksessa luoda liian suurta painetta teollisuudelle. Tässä sanotaan, että virastot ovat lähempänä markkinoita, suunnittelu paranee, ollaan lähempänä sidosryhmiä ja talousarvion suunnittelu ja toteuttaminen sujuu helpommin. Eli tämähän vain tiivistää eri osapuolten välistä yhteistyötä. Ehkäpä tästä voi sitten antaa jotakin esimerkkejä siitä, miten tämä todella toimii. Eli tämä on tällainen liberaali kristillinen mantra, jota täällä hoetaan. Pelätään, että muuten taivas romahtaa niskaan. Deloitin löydökset ovat sellaisia, että markkinoiden lähentyminen auttaa virastoja. Ja tästä on hyötyä meille kaikille. Ja sitten toisella puolella sieltä esitetään myös kysymyksiä, joihin suhtaudun vakavasti. Eli kysytään, pysyvätkö virastot riippumattomina, kun ne saavat tällaista rahoitusta. Eli näistä kahdesta asiasta mieluusti kuulisin lisää ja kenties esimerkkejä kein. Kiitos. Niin, kiitokset. Ja tästä hyvää esittelijä. Minun on vaikea ymmärtää seuraavaa esitystä maksuista, siitä, että riippumattomuus sitten kärsisi maksuista, mutta demokratiassa kuitenkin veroja maksetaan, eikä se tarkoita sitä, että verovelvolliset ovat riippumattomuutensa menettäneet. Eli jos maksuja maksetaan sääntöihin ja asetuksiin perustuen, niin en ymmärrä, mistä, missä tässä nyt olisi sitten kyse. Miksi tuo 37 prosenttia on tässä rajana? Ja sitten annan puheenvuoron niille kollegoille, jotka sitä pyysivät ensiksi Kresle. No kiitoksia. Ei tämä meidän mantramme ole. Ei meitä kiinnosta, mitä maailma maksaa, niin kauan kuin joku muu kaiken maksaa. No niin. En nyt oikein ymmärtänyt tätä vaatimusta varanhoitovirastosta asetuksesta virastojen osalta. Siis saisivatko virastot tässä tietyn vapautuksen? Tämähän olisi ongelmallista, koska yhteinen asetus on taannut sen, että tiettyjä ylimenoja ei tässä ole ollut. Budjetti antaa meille suuntaa ja vastuunvapautuksessa tässä parlamentti saa tiettyjä mahdollisuuksia, että sillä ei muuten olisi. Sitten maksujen sopivuus, oletteko sitä tutkineet? No, en ole valitettavasti ehtinyt lukea tutkimusta, toivottavasti näin ehdin tekemään. Esimerkiksi eka sen maksut ovat olleet varsin suuria ja vasta tietyiden protestien jälkeen maksuja on laskettu ja mukautettu, mutta ei tähän aina tarvita ulkopuolisia toimia. Ja sitten talouden sisällä on suurten ja pienten välisiä eturistiriitoja, se mikä rooli kullakin on. Eli haluaisin kuulla, minkälaisia takuita tähän voitte ehdottaa. Virastotyötä meillä on, valvontavirastot, jotka valvovat rahoitusmarkkinoita. Syntyisi valtavia eturistiriitoja, jos niiden osalta toimittaisiin väärin. Eli meidän pitäisi suhtautua näihin eturistiriitakysymyksiin vakavasti. Ehkäpä voitte kommentoida myös tätä. Monsieur Rubig. Ja Rubig. Äh, ja recht herzlichen Dank. Kiitoksia kovasti. On mielenkiintoista tarkastella näitä EU-virastoja tarkemmin, niiden taustaa, niillä on erilaisia tehtäviä ja rakenteita ja kun katsotaan sitä, miten maksujen, tulojen ja menojen järjestelmä voidaan parantaa, niin kenties pitäisi pohtia sitä, minkälaista tietoa näillä virastoilla on, ne tuottavat paljonkin tietoa ja lisää arvoa. Miten nämä voitaisiin sitten verkottaa paremmin yhteen, linkittää paremmin yhteen? Tässä pitäisi tehdä työtä tiettyjen liiketaloudellisten edellytysten perusteella ja tätä pitäisi myös pohtia. Sitten viestintä virastojen välillä. Olin tapaamisessa, missä tapasin 44 virastojen edustajaa tai paikalla oli yli 400 edustajaa. Tässä tätä asiaa katsottiin, mutta siihen liittyy ongelmia. Eli näyttää siltä, että virastoilla ei ole hyvää yhteistyön kulttuuria. Yhteistyön uudelleen järjestely ja tällainen äh, tavoitteellisempi yhteistyö olisi järkevää. ESA, Berek ja ENISA esimerkiksi. Jos haluamme digitaaliset sisämarkkinat, markkinat, kaas, kaasu- ja vesiverkot ja järkevät verkot, niin älykät verkot, niin silloin ainakin näin, nämä kolme virastoa tarvitaan. Niiden pitää tehdä yhteistyötä, jos haluamme, että kaikki toimii, mutta tällaista yhteistyön rakennetta eikä viestinnän äh, rakennetta ole, eikä myöskään arvioida sitä, miten virastot voivat keskenään viestiä. Eli tähän on kyllä nyt äh, pikaisesti syytä puuttua ja on katsottava, miten yhtäältä on vaikutettava vähemmän virastoihin, mutta toisaalta sitten kuitenkin katsotava, että virastot voivat tehdä tehokasta yhteistyötä keskenään. On katsottava, mitä tapahtuu, jos Eurooppa ei toimi, minkälaisia kustannuksia siitä koituu. Silloinhan on järkevää todella katsoa maksuja ja sitä, mitä hyötyä voidaan saada virastosta ja miten tämä hyödystä tuleva viesti saadaan myös välitettyä eteenpäin. Tämä on syytä muistaa nyt Euroopan vaalien alla ja jos edes ne, jotka tekevät töitä virastojen kanssa, eivät tiedä, miten ne toimivat, niin miten voimme olettaa, että kansalaisemme tietäisivät virastoista jotakin? Merci. Kiitokset. Ja Debré. Kiitos puheenjohtaja. Minä vastaan Geijerillekin osittain, mutta ei, en kuitenkaan aiheisiin, jotka eivät ole esityslistallamme tänään, joten en tuhlaa aikaa. Ensiksi, kun sanoitte esityksessänne, että tuo mm, prosenttiosuus voisi siirtyä 34-37 prosenttiin. Mihin tämä luku perustuu? Millä tavalla voitte sanoa, että me emme voi päästä parempiin, enemmän tätä sitten korjaamaan ja mitä tämä sitten tarkoittaa absoluuttisissa luku Tämä ensimmäiseksi kysymyksenä ja sitten seuraavaksi kysyisin kansallisvaltioista. Siellähän on sitten keskusviranomainen, joka kerää sitten erinäisiä veroja ja näitä sitten keskitetystikin, mutta nyt on kyse siitä, että kunkin viraston täytyy itse luoda oma maksujen keruujärjestelmänsä. Onko tehty jonkunlaista tutkimusta tai pohdiskeltu tarkemmin sitä, että tämä oikeastaan Rybikin kysymykseen liittyy, voitaisiinko saada jonkunlainen koulutus aikaiseksi, koska nyt vaikuttaa siltä, että meillä on 26 virastoa ja sitten jokaisella on oma henkilöstöyksikkönsä ja jokaisella on oma talousarvioyksikkönsä ja sitten myös oma yksikkönsä maksujen, maksujen keruuseen. Olisiko jonkunlaista vaihtoehtoista järjestelmää tarjolla joka olisi sitten kannattavampi, mutta tehokas myös. Ja tietyinkin halvempi. Thank you, uh, Mr. President. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja edustaja Depre. Mm, varasti ihan ensimmäisen kysymyksen, eli mikä tämä kolme prosenttia on näiden yleispanoksena Euroopan unionin budjettiin. Mutta hyvä kuulla. Mutta tämä ideologinen kysymys, jonka Gaia otti esiin, eli virastojen riippumattomuus ja mahdollinen kompromissin tekoa maksujen pohjalta. Seuraava ideologinen askel eteenpäin tietyssä yhteydessä on ollut se, että ehdotettaisiin, että tuo säätelyfunktio, joka virastot tarjoavat, voisi hyötyä siitä, että tuo, to, tuo toiminto myönnettäisiin yksityisille sektoreille. Ja kilpailuympäristö mm, syntyisi näiden toimintojen hoitamiselle. Jos jonkun mielestä tämä nyt on jotenkin erityisen fiksu idea, niin minä kyllä varoittaisin, että siihen ei kannattaisi siirtyä se merkitsi sitä, että tämä sääntelyfunktiota täytyisi kyllä selkeästi vesittää esimerkiksi asiakaspalvelun suhteen ja muidenkin toimintojen osalta. Ehdottaisin kuitenkin, että jos virasto tietyllä tavalla ottavat maksuja palveluiden tarjoamisesta tietylle sektorille, niin niiden maksujen mukana täytyy olla hyvin selkeä toimintamalli niin, että ne, jotka saavat mm, noita palveluita, voivat odottaa saavansa jotain vastinetta eikä pelkästään byrokratiaa. Ehkäpä voisin myös teidän kauttanne hyvä puheenjohtaja kysyä asiantuntijoiltamme siitä, että kun puhutaan näistä potentiaalisista uusista maksuista, joita otettaisiin, niin mikä teidän mielestänne olisi tuo tavallinen kuoletusaika niille, sillä tietysti siihen kustannuksiakin syntyy silloin, kun virasto tähän pyrkii. Debren esittämä kysymys myöskin siitä, että mikä tämän kaltainen byrokraattinen puitteisto olisi näistä 30 eri virastosta, kun jokaisella olisi omat maksujärjestelmällä. Ehkäpä sitäkin voitaisiin sitten virtaviivaistaa. Kiitos. Merci, Madame Thomas. Kiitokset ja Toma, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Uskon, että nyt täytyy selvittää, puhummeko oikeastaan samoista asioista. Jos ajattelemme maksuja, niin se on joko yksittäinen maksu riippumatta tarjotusta palvelusta, eikä se, sitä sitten suhteuteta oikeastaan yhtään mihinkään, vaan se on tällainen tarkka könttäsumma ja se maksetaan kaikille. Kaikki, kaikki maksavat sen, jotka hyötyvät sitten viraston toimista ja näin sitten ongelmia ei synny. Tämä on siis tällainen tasasumma, joka maksetaan ja se ei sitten lopulta sen kummemmin viraston valitsemiseen vaikuta. Mutta jos ajatellaan palvelumaksua, Eli maksetaan tarjotusta palvelusta, joka sitten puolestaan suhteutetaan palveluun ja viraston toteuttamaan työhön, työaikaan ja niin poispäin. Tai sitten yrityksen kokoon, riippumatta ihan sama, mutta silloin tilanne muuttuu täysin eikä keskustelu alkuunkaan ole enää sama. Valitettavasti niin, eh, täytyy sanoa, hyvä Depre, ettei kyse ole pelkästään ideologiasta, koska monta kertaa on käynyt niin, että hyvinkin toimivat ja tehokkaat laitokset siksi, ettei valtion tai muiden talousarviosta ole ropoja riittänyt, ovat joutuneet rajoittamaan työtään ja näin sitten emme todellakaan ole missään ideologisessa keskustelussa pelkästään, koska näin laitokset ja virastot joutuvat sitten muuttamaan kokonaan tavoitteitaan ja tehtäviään jos työtävä ei ole ollenkaan kannattavaa, niin sitten siitä luovutaan ja sitten tehdäänkin töitä pelkästään yrityksiä palvellen, koska sieltä suuryrityksiltä tulee näitä tuloja ja maksuja ja jos ajatellaan sitten monia laitoksia Ranskassa, niin sitten asteittain, niin hyvä Dupré, minä puhun kokemuksesta. Tähän tunnette tämän myös Eli sitten asteittain tietyt laitokset ja instituutiot ovat sitten muuttuneet, niiden tehtävät ovat muuttuneet niin, etteivät ne enää palvele yleistä hyötyä. Ja näin täytyy sitten miettiä, miten näihin ulkoisiin maksuihin suhtaudutaan. Lopultahan tuollaisten virastojen toimista myös vastaanottajat saavat itselleen hyötyä. Ja mutta ei kuitenkaan pitäisi unohtaa sitä yleisen hyödyn palvelemistarkoitusta, johon nämä virastot ovat alun perin luotu. Jos sitten viraston tehtävä lopulta katoaa, niin mitä järkeä tässä on? Eli minä haluaisin nimenomaan kysyä tästä rajoituksesta todellakin samoin kuin sitten siitä, millä tavalla määrittelemme tämän maksuasian onko kyse palvelumaksusta vai onko kyse kaikille yrityksille määrätystä maksusta, riippumatta siitä, minkälaista palvelua ne sitten virastolta pyytävät. Kiitos. Kiitos tästä. Nähtävästi muuta sanottavaa ei ole nyt salissa. Ja näin sitten me haluaisimme tämän tekstin vähän luettavammaksi. Sinne kannattaisi varmaan laittaa joku lyhenneluettelo. Täällä on yksi, yksi jos toinenkin lyhenne ja käsite. Niitä kannattaisi sitten selventää, kun ajattelemme, mikä tämän viraston tavoite sitten on. Eli sekin kannattaisi selvittää. Nämä pelkät lyhenteet eivät ehkä tässä riitä. Ja näin toivonkin toimittavan. Minäkin mietin tuota 37 prosenttia, miksi siihen rajoitetaan. Ja Urel, varmasti herra Urel, varmaankin sitten komission puolesta esittää oman puheenvuoronsa. Thank you, Chair. Uh, like... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää näin aluksi edustaja Gajeria ja tätä valiokuntaa yleisesti siitä, että olette ryhtyneet aloitteeseen tämän tutkimuksen tekemiseksi, joka paremmin antaa käsityksen siitä, minkälainen tämä monimutkainen maksurahoitteinen virastojen toiminta on. Komissio yleisesti ottaen suhtautui myönteisesti siihen, että katsotaan mahdollisuuksia virastojen maksurahoitukselle. Näin vähennettäisiin EU-budjettiin kohdistuvia paineita. Tässä mielessä olemmekin pohtineet tätä kertomusta ja se on meidän mielestämme erittäin hyvä panostaa keskusteluun. Kaikesta huolimatta on kuitenkin tärkeää muistuttaa myös kuten edustaja Gressle mainitsi, että meillä täytyy olla asianmukaiset hallinnointi toiminnot käytössä, jotta maksutaso pidetään hallinnassa ja vältetään mahdolliset intressi eturistiriidat. Yleinen lähestymistapa maksupohjaisen rahoitukseen mielestäni kannattaa muistuttaa siitä komission puolelta, että virastothan sääntelevät eri aloja ja näin ollen näiden maksujen määrittelyyn täytyisi ottaa näiden toimialojen erityispiirteet huomioon. Olemme myöskin huomioineet tämän rajallisen potentiaalin maksujen laajentamiselle ja tässä tutkimuksessa katsottu mahdollisuus vaihtoehtoisrahoitukselle, kuten käyttäjämaksuille ja arvopohjaiselle maksumääräykselle. Kaikkea tätä voidaan tietysti tutkia mutta samalla täytyy pitää huoli niistä juridisista vaikutuksista, joita sillä on unionille, kun unioni kerää maksuja, jotka muistuttavat veroja. Lopuksi haluaisin ottaa esille viimeisen kohdan, joka liittyy kysymykseen, joka tässä tutkimuksesta löytyy siitä, eli että tämän kaltaisen järjestelmän ottaminen tuo liikaa jäykkyyttä näihin maksurahoitteisiin toimintoihin. Kyllä, jäykkyyttä on, mutta meidän mielestämme sille on hyvät syyt. Maksupohjaiset aktiviteetit voivat olla vapaaehtoiset luonteeltaan. Ja tämä korostaa sitä, että meidän täytyy olla äärimmäisen huolellisia silloin, kun virkoja luodaan ja Deloitin tutkijat ovat aivan oikea-aikaisen esimerkin esittäneet ekaa maksutasosta, joka todennäköisesti madaltuu huomattavasti tulevina vuosina. Ja meidän täytyy tarkastella sitä, millä tavalla voidaan hallinnoida vaikutusta, joka sillä on henkilökuntamääriin. Myös mm, vuoden mittaan tulevat ennakoimattomat maksutason laskut voivat vaikuttaa voimakkaasti EU-budjettiin. Lopuksi vaikka maksupohjaiset toiminnot vaikuttavatkin EU-budjetille näin ensisilmäyksellä olevan ilmaisia, niin pitkällä aikavälillä tämä ei pidä paikkaansa, sillä ne kuitenkin luovat eläkevelvoitteita. Henkilökunnan eläke täytyy kuitenkin kustantaa EU-budjetista. Kun tämä pidetään mielessä, niin komissio edelleenkin jatkaa tämän täytäntöönpanosuunnitelman kehittymisen tarkastelua. Ja haluaisin muistuttaa siitä, tästä EASan tapauksesta, joka on erityisen tärkeä osio tätä tapausta. Kiitoksia vielä kerran siitä, että tämän tutkimuksen olette järjestäneet. Kiitokset herra Urel. Ja sitten äh, Deloitten edustajat saavat kohta sanoa sanasen, mutta aikaa on tiukalla. Ja haluaisin sanoa teille vielä muutaman sanan näistä lisämaksuista ne vaikut, tarkoittavat sitten tietysti siihen, miten talousarvio vähenee ja joustavoittaa meidän talousarviotamme. Jokaisella virastolla on tietysti oma tuo lisäarmonsa ja ne vastaavat tiettyihin kilpailu- ja tehokkuus- ja osaamisvaatimuksiin. Nyt annan puheenvuoron Thierry van de Skukelle, Skubrokille, mutta kolmeksi minuutiksi vain, koska meillä on tässä nyt tiukka aikataulu. Try to be very brief in three minutes on all the comments you, you made, and I'll do my best to quickly uh, respond to, to most. Mielelläni yritän nopeasti vastata kaikkiin kommentteihin. Ensinnäkin ne, mitä tehtiin tästä nopeasta täyttöönpanosta tai käyttöönotosta ja siitä, että ollaan vastuullisempia elinkeinoelämää kohtaan. Ja kaikissa näissä tapaustutkimuksissa nähtiin sitä, että meidän tulee näistä maksuista keskustella sitä, eh, millä tavalla ne toimivat ja siitä on hyötyä. Kommentteja myös oli riippumattomuudesta. Aiemmassa työssämme sekin tuli esille muutama kerta. Ja näissä tapauskohtaisissa tutkimuksissa emme saaneet juurikaan kommentteja siitä, että olisi jotenkin ongelmallista, että syntyisi riippuvuussuhde maksupohjaisten järjestelmien vuoksi. Muutama kommentti liittyy näihin määrin. 34 prosenttia ja potentiaali on vain mahdolliset 3-4 prosenttia. Kysymys esiteltiin myös absoluuttisista luvuista. Se merkitsisi 90-100 miljoonaan maksupohjaiseen rahoituspuoleen virastoissa. Riippuen tulkinnastanne, rajallinen lisäys 34-37 prosenttia hyvin pitkälti liittyy maksupohjaisten palveluiden luonteeseen, valvontatoimiin äh, lähinnä. Ja kuten totesimme, niin monilla virastoilla tai enemmistöllä niistä tämänkaltaista suhdetta ei ole toimintoihin liike kanssa, joten tällaista potentiaalia ylipäätään ei ole muu rahoitus, joka periaatteessa liittyy tarjottujen palveluiden maksamiseen. Näiden palveluiden luonne on kovin rajallinen, eli koskaan sieltä mitä valtavia määriä ei tulisi. Ja myös ennakoitavuus kaltaisessa rahoituksessa on hyvin rajallinen, eli se tarjoaa hyvin vähän potentiaalia. Mikä Rahoitoasetuksen mahdollinen rajallisuus. Tässä on todettu, että vastuuvapauden myöntäminen näille virastoille tulisi ottaa huomioon ja harmonisointi tässä suhteessa joidenkin maksupohjaisten periaatteiden suhteen johtaa siihen, että se mahdollisesti yksinkertaistaisi tilannetta. Kysymys esitettiin myös, joka liittyi maksujen oikeasuhtaisuuteen, ovatko ne oikeasuhtaisia verrattuna niihin palveluihin, joita niillä tarjotaan. Nämä kaikkein eniten esillä olevat tapaukset, niin suhde kustannuksiin. Kaikki maksuthan eivät ole kustannuspohjaisia, mutta enemmistö tapauksista tuo maksu, jota velotetaan, heijastelee pitkälti niitä kustannuksia, jotka syntyvät tuon palvelun tarjoamisesta. Kysymys esitettiin myös pienemmistä ja suuremmista toimijoista markkinoilla. Se ei kuitenkaan tämä tutkimuksen kohde ollut, mutta tiedän, että kaikki äh, virastot ottavat huomioon erinäköiset summat pienemmille yrityksille, pk-yrityksille siis yleisesti ottaen – välttääkseen liikaa painetta, koko kohdistuisi pk-yrityksiin tai vääristymiä markkinoilla. Yhteistyökulttuuri eri virastojen välillä, siitä esitettiin kysymys. Ja sekään ei oikeastaan ollut tämän tutkimuksen kohde. Eli kaikkea tuota on vähän hankala kommentoida. Jotkut kommentit liittyivät myös harmonisointipotentiaaliin mm, maksujen keräyksessä. Kaikilla näillä virastoilla on omat keruujärjestelmänsä ja maksujärjestelmät ovat luonteeltaan kovin erilaisia. Jos esimerkiksi ver- verrataan SRB-kuluja, niin nämä tilanteet ovat aivan erilaisia kuin joissain virastoissa sitten, joissa velotetaan aivan toisia osapuolia. Myös laskumenetelmät ovat aivan erilaisia, kun näitä maksuja määritellään. Eli ainoa tapa, joku yksi yksittäinen tapa harmonisoida olisi mahdollista, mutta yleisesti ottaen se tapa, jolla näitä maksuja lasketaan, ovat kovin erilaiset. Puheenjohtaja, nyt varmasti olen käyttänyt suurimman osan ajastani. Ehkäpä kommenttinne, joka liittyi kommenttiin vastauksen sivulla kuusi löytyy siihen vastaus. Ja toivottavasti sieltä löydätte tarvitsemanne tiedon. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Ö, niin, olen tietoinen siitä, että teitä vähän tässä painostin menemään nopeasti eteenpäin. Ja nyt sitten ne kollegat, jotka tulivat tänne paikalle, tulkkimme ovat kertoneet, että he ovat täällä paikalla siitä syystä, että heidät on määrätty töihin ja tulkkaus päättyy kello 10.30 tasan, joten nyt ryhdytään äänestämään. Kiitoksia, hyvä asiantuntija. Kiitoksia. Tässä tuli paljon erilaisia ehdotuksia, jotka, jotka ovat merkittäviä budjetin kannalta. Chers collègues, je vous invite à glisser votre carte euh, électronique dans l'appareil de vote. Niin, nyt ryhdymme äänestämään, harjoittelemme nyt korttien käyttöä, testaamme niitä. Chacun a voté Apparemment pas. Ovatko kaikki jo äänestäneet? Scrutin est clos. Nous allons d'abord nous prononcer sur euh, le mandat. Ja sitten äänestämme talousarvioon Tirilokin neuvotteluvaltuuksista. Puheenjohtaja. Don't my... Pyydän anteeksi, minulla ei ole äänestyskorttia, mutta äänestän kättä nostamalla. Hyvä, tämä on selvä. Oletteko valmiita nyt äänestämään sitten trilogin neuvotteluvaltuuksista? 12. päivää heinäkuuta varten 2019 talousarviota silmällä pitäen. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty ja tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjää hyvälätty viisi puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä siis viides. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Entäs mitä te äänestitte? No hyvä, joka tapauksessa hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 13 puolesta vastaan tyhjää. Niin hyvä kollega, nostakaa kätenne kunnolla. Luulen, että tämä hylättiin, mutta äänestetään. Äänestys alkaa. Siis Q13. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta ja 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty 28 puolesta vastaan. Tarkastamme tämän, koska te ette ihan tarkkaan. Eli 28 nostakaa kunnolla kädet puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 29 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastamme tämän 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää. Me tarkastamme tämän. Niin, siis 30. Te vähän heilutte täällä epämääräisesti. Kaikki ovat kai äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 35 on vedetty pois, 36 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty, 37 puolesta vastaan, tyhjä hyvä, hylätty, 38 ja siihen on esittelijän suullinen tarkastus puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty, kompromissi 5 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty, 43 puolesta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 Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastamme tämän. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 14, 11, 61 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 63 puolesta vastaan tyhjä hylätty 64 esittelijän suullinen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 66 puolesta vastaan tyhjä hylätty 67 esittelijän suullinen esitys puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 69 ja esittelijän suullinen ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 70 on vedetty pois 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty 72 puolesta vastaan tyhjää tarkastamme tämän 72. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty 13, 11. Eli se siitä. Ja seuraavaksi kappale 23 siihen esittelijän suullinen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 73 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 74 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 94 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 95 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty välitysratkaisu 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten 100 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 101 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 102 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 103 puolesta vastaan, vastaan tyhjää. Hylätty 104 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 105 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 106 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 107 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 108 puolesta. Hetkinen. Niin, siis 108 raukeaa ja kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 114 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 120 siihen esittelijän suullinen ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. tarkistus Emple 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja Fem 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestämme niin siis haluaisitte tarkistaa tämän FEM1. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty 14 vai 15 hetkinen, no joka tapauksessa. Ja sitten äänestämme koko tekstissä. Ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Yksi ei ole vielä. Ei tässä nyt loputtomasti voi odottaa, joten äänestys päättyy. Hyväksytty 24 ja yksi tyhjä. Mitä te äänestitte? Ai, te olette löytänyt korttinne. No, selvä. Ja tietysti onnittelut tästä esittelijä Viotille. Näin tällaisella äänestyksellä sitten onkin helppo neuvostossa esiintyä. Lupaavalta näyttää. Seuraavaksi sitten lisätalousarvio vuodeksi 2018. Ja tämä tosiaankin nyt liittyy sitten Turkin pakolaisavun koordinointivälineeseen, Turkin pakolaisten vastaanottoon, erityisesti syyrialaisista on kyse. Eli voimme sitten oikopäätä äänestää ensimmäisestä toisesta, tästä ensimmäisestä seitsemänteen, ei kukaan varmaan vastusta sitä, puolesta vastaan tyhjää, hylätty kaikki. Vaiko ei? No, sitten tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkastamme nyt tämän äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty 14, 12, kolme puolesta vastaan tyhjää. Hylätty neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty viides puolesta vastaan tyhjä hylätty kuudes puolesta vastaan tyhjä hylätty seitsemäs puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ja yksi puolesta vastaan tyhjä hylätty ja koko teksti tällä tavalla muuttamattomana äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 24 ja kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Ja seuraavaksi sitten esittelijä saa vielä puheenvuoron näistä siirroista. President, we... Kiitoksia puheenjohtaja. Me äänestämme tänä aamuna viidestä siirtopyynnöstä. Tämä liittyy äh, hätäapuun, jota annetaan usealle maalle, joihin ovat vaikuttaneet erilaiset luonnonkatastrofit ja ihmisten siirtymiset. 120 miljoonaa sitoumuksina ja maksuina on kyseessä. Ja puheenjohtaja puhuu näistä kaikista yhdessä. Ne eivät aiheuta ongelmia. Ja ehdotan myös, että kaikista niistä äänestetään yhdessä. Ensinnäkin eh, eh, komission ehdotus 12 Etiopiasta on arvioitu, että 1,4 miljoonaa euroa, 2,4 eh, miljoonaa henkilöä on toukokuun 2018 jälkeen siirtynyt maan sisällä hätätilanteen takia ja 35 miljoonaa on summa, jota ehdotetaan siirtäväksi hätäapu äh, varoista. Tämä koskee sellaisia sisäisesti siirtymään joutuneita henkilöitä, jotka eivät saa muuta apua. Esimerkiksi annetaan muuta kuin elintarvikeapua, vettä, sanitaatioapua ja niin edelleen. Itse sanoin, että että tätä pitäisi tukea Etiopian osalta. Sitten päätös 13, Kongo, Ebola, virus on lähtenyt leviämään ja myös väkivalta on lisääntynyt. 25 miljoonaa euroa on suunnattu tähän. Ebolan sairastuneet ja muut uhrit ja saavat tästä rahoitusta ja apua. Sitten kolmanneksi Sudan siirto. Humanitaarista tukea tarvitsevien määrä on lisääntynyt 1,6 miljoonalla ja siksi annamme 10 miljoonaa euroa, jotta voidaan vastata heikentyneeseen turvallisuustilanteeseen ja varoja tarjotaan myös elintarvikeavun muodossa. Sitten 15 Chad, Kamerun, Nigeria. Sielläkin 30 miljoonaa annetaan sisäisesti siirtyneille elintarvikeavun ja muiden tukien muodossa. Sitten 16 päätös koskee Afganistania. 20 miljoonaa euroa on kyseessä siellä on kuivuutta, koska talvella lunta ei tullut tarpeeksi eikä vesi riitä ja yleisesti ottaen myös turvallisuustilanne on epävakaa. Siksi annetaan 20 miljoonaa vesihuollon parantamiseen, ja jotta voidaan auttaa sisäisesti siirtämään joutuneita henkilöitä ja niitä, joihin Afganistanin sota on vaikuttanut eniten. Ja myös siksi, että Afganistan odottaa, että miljoona ihmistä palaa Iranista ja Pakistanista maahan ja tämä lisää avun tarvetta kentällä. Ja ehdottaisin, että äänestämme näistä kaikista ehdotuksista nyt yhdessä ja niiden puolesta. Merci, monsieur le Kiitokset esittelijälle. Onko kysyttävää tai sanottavaa? nähtävästi ei. Depre, ai ei. Siis sitten äänestämme tästä. Esittelijä on pyytänyt, että äänestäisimme näistä siirroista yhdessä. Nyt puolesta vastaan tyhjää. Anteeksi, siis äänestämme nyt uudelleen. Tämän äänestys alkaa siis sähköisesti äänestämme. Ja päät- äänestys päättyy. 20 Neljä puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää. Ja seuraavaksi herra Ashford, te voitte nyt esittää sitten alueiden komitean siirroista. Tästä on puhuttu jo viimeksikin, mutta esittelijä haluaa tähän muutaman sanan lisätä ja siis ETSK, oikeusasiamies ja tilintarkastustuomioistuin kuuluvat äh, rahoitus, varanhoitoasetuksen artiklan 25 piiriin. Uh, thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten totesitte, meillä on useita siirtoja tällä viikolla, eikä yksikään niistä aiheuta mitään erityistä ongelmaa, eikä mikään vaadi äänestystä. Käyn ne kaikki läpi ja esitän ne teille lopuksi. Ensimmäinen aivan oikein tote, koskee 60 000 euroa alueiden komiteasta uudelle informaatiojärjestelmälle Jacques Delors-rakennuksesta. Tätä lykättiin viime viikolla, koska en halunnut, koska halusimme esittää lisäkysymyksiä. Olen tyytyväinen saatuin vastauksiin. Ja koska Belgia inflaatio on matalampi kuin ajateltu, niin säästöt ovat myös pienemmät. Tähän liittyy myös pyyntö talous- ja sosiaalikomitealta 175 000 euroa osittain Jacques Delors-rakennuksen äh, näyttöjen maksamiseksi, mutta myös tekniset äh, investoinnit vanhojen laitteistojen korvaamiseksi äh, kokoussaleissa. Kaksi kommenttia kuitenkin. Ensimmäinen on se, että vaikka mm, hyväksynkin nämä, niin osa tämä teknisestä laitteistosta oli ja sosiaalikomitean kokouksiin Euroopan parlamentissa pidettäviin kokouksiin ja siihen tarvittaisiin mobiileja äänestyslaitteita. Olen vähän yllättynyt, etteikö tämä meidän järjestelmämme ole riittävä. Ja vielä yksi kommentti. Ja itse asiassa kun budjettia laaditaan, niin nuo kustannukset eivät oikein sopineet yhteen sen takia, että talous sanoi, että mitään liikkumavaraa ei ollut, mutta nyt 175 000 on säästetty käännöskustannuksissa. Tämä nyt vain kommenttina. Kolmas kohta koskee Euroopan tilintarkastustuomioistuinta. Seitsemän siirtopyyntöä. En käy jokaista yksityiskohtaisesti läpi. Useimmat pieniä. Ja varjojäsenet ovat saaneet nämä kysymykset. Se on löytänyt säästöjä useista kohdistaan ja on käyttänyt näitä säästöjä maksaakseen uusia kustannuksia. Ja tästä ei tarvitse äänestää. Euroopan parlamentti, siellä yksi siirtopyynti, jonka tavoitteena on vapauttaa varoja kahdeksan uuden määräaikaisen virkamiehen palkkaamiseksi lisätyö, joka aiheutuu varsinkin Yhdistyneen kuningaskunnan jäsenten, Euroopan parlamentin jäsenten mandaatin varhaista lakkaamisesta kolmesta neljää lisävirka, tilapäistä virkaa myös eurooppalaisen tiede- ja mediakeskiön työstämiseksi. Ja sitten oikeusasiamiehellä yksi pyyntö, 6000 euroa lisärahoitus koulutettaville ja käännöksille, joka on seurausta lisätoiminnoista tuossa äh, oikeusasiamiehen toimistossa. Ja puheenjohtaja, kuten totesin, äänestystä ei tarvita. Suosittelen, että kaikki nämä hyväksytään. Kiitos. Merci, monsieur le rapporteur. Donc... Kiitokset tästä esittelijälle. Te siis tuette kaikkia näitä siirtoja. Jos kukaan ei nyt sen kummemmin tässä vastusta, niin oletan, että nämä hyväksytään. Uh, Mr. Uh, Chairman. Puheenjohtaja, voinko pyytää äänestystä tästä tilintarkastajien tuomioistuimen 516 tuhannen siirrosta. Vuonna 2018 150 000 tästä halutaan tarjota tablettien ostamista keskijohdolle. Minusta tämä ei ole hyvä veronmaksajien varojen käyttöä. Tässä taas on hyvä esimerkki siitä, miten tuomioistuin suunnittelee sen budjettia. Olemme nähneet viime vuosina monia hyvin kyseenalaisia siirtoja. No, eh no niin. Jaha, olkaapa hyvä. Vous avez la parole. Ja, dank u, eh, voorzitter. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme näiden maksujen ylittämistä vastaan ja kun puhutaan tilintarkastustuomioistuimesta, niin meille myös me olemme sen kohdalla niiden puolella, mutta kaikkien muiden muita äänestäisimme vastaan. Très bien, donc on va consulter par scrutin électronique. Niin, sitten tätä sitä äänestämme sähköisesti. Vai pyytääkö vielä joku muu puheenvuoroa? No niin, olkaapa hyvää. Eh, obrigado, eh, Kiitos, puheenjohtaja. Muutama sana siitä, että minulle kyllä sinänsä käy tämä esittämä kaikki onnittelut esittelijälle viime viikkojen aikana on ollut työtä tehtävänä ja me olemme saaneet erinäisiä tietoja, jotka ovat hälventäneet epäilyksiämme ja näin sitten esittelijän pohjalta esittämän pohjalta voimme tämän hyväksyä. Ja sitten jos ajattelen tuota tilintarkastustuomioistuinta tässä on sellaisista työntekijöistä kyse, jotka siirtyvät paikasta toiseen ja he tarvitsevat sitten tällaisia laitteita. Siksi äänestäisin tämänkin laiteoston puolesta. Kiitokset tästä. Onko muuta sanottavaa? No niin, nyt sitten voimme äänestää näistä siirroista. Ää, ja me nyt sitten äänestämme 04.2018. Äänestys alkaa sähköisesti. Ovatko kaikki jo äänestäneet? Ja äänestys päättyy. Ja hyväksytty 23, 3 eikä tyhjiä. Ja seuraavaksi Monika Holmajer hän voi esitellä meille lyhykäisesti asiasta, josta on keskusteltu suljetuin ovin viimeisessä kokouksessa, kiinteistöpolitiikka. Kiitoksia puheenjohtaja. Parlamentin hallinto on antanut nyt kaikki tarpeelliset asiakirjat varjoesittelyiden käyttöön. ja Olemme keskustelleet myös siitä, että tulevaisuudessa asiakirjat pitäisi oikea-aikaisesti toimittaa sekä esittelijöille että varjoesittelijöille niin, että arkaluontoisia asiakirjatietoja eri maksukohdista ei jää huomiota, eli kaikkien valiokunnan jäsenten pitää saada nämä tiedot käyttöönsä. Ja olimme myös yhtä mieltä siitä, että asiakirjat ovat luottamuksellisia tämän turvallisuuskysymysten takia. Me emme voi niitä julkaista, jotta turvallisuus toteutuu. Tämä viittaa siis luivais rakennuksen Strasbourgissa. Ja tässä katsotaan toimia jo rakennuksen ulkopuolella ja sitten vierailijat akkreditoitaisiin jo ennen kuin he tulevat rakennuksiin. Ja sitten puututtaisiin myös yksittäisten vierailijoiden vierailijaryhmien akkreditointiin. Tämä on ollut hyvin hankalaa. Sitten tässä on laskettu nämä vierailijamäärät aika alakanttiin. Tiedämme, mitä parlamentissa Strasbourgissa tapahtuu. Tässä ollaan rakentamassa näitä 22 kuukautta ja 11 miljoonaa on kustannuserä. Joten puheenjohtaja, pyytäisin, että tätä, tämän puolesta äänestetään. Bien, merci, madame. Kiitokset esittelijälle. Ilmeisesti tähän ei ole puheenvuoropyyntöjä, joten äänestämme oikopäätä sähköisesti. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty 23 ja yksi vastaan kolme tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Hyvi. Joo, you. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tästä vielä sanoa, että neuvostossa käydään keskustelua monimuotoisesta rahoituskehyksestä ja parlamentin yhdestä toimipaikasta. Ja Ranska ja Saksa ovat usein otteeseen tuoneet esille sen, että yksi toimipaikka olisi myös puheenjohtajan etujen mukaista ja siksi olisi järkevää tässä toimia Lissabon, Lissabonin sopimuksessa. Viitataan selkeästi siihen, että toimipaikka on Strasbourgissa. Ja ehkä pitäisi valmistautua siihen, että todella toimipaikka olisi vain Strasbourgissa, näin voitaisiin tehdä säästöjä ja pyytäisin, että tässä pohdittaisiin strategiaa siitä, mitä tämä meille merkitsisi. Siis se, että Brysselin toimipaikka ei enää olisi. Monsieur, monsieur le, monsieur Rubik. Niin hyvä Rubik henkilökohtaisesti. Minä en vastusta tätä suositustanne, mutta kun katson nyt kuitenkin kelloa, ja että meidän täytyy päättää sitten ennen 30, niin jätämme keskustelun sitten myöhempään vaiheeseen. Mutta näkemyksenne on kuitenkin nyt kirjattu ylös ja havaittu, kuultu. Sitten me äänestämme päätöslauselmasta maiden luettelosta joihin investointipankki voi suoraan lainoja myöntää. Kyse on Iranista ja nyt me äänestämme tästä. Tässä on kahdesta osasta erillisäänestys pyydetty. Ensimmäisestä osasta kuka äänestää sen puolesta. Vastaan tyhjä ja no tarkastakaamme tämän, tämä sähköisesti. Ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty 21, 2. Ja sitten toinen osa. Ja hylätty ja sitten koko teksti äänestäkäämme muuttamattomana. Ja äänestys alkaa. Äänestäkää. Ja äänestys Päättyy. Hyväksytty. 23.4. Näin sitten äänestys on, jakso on päättynyt. Sitten kiinteistöpolitiikasta vielä, siihen hän rybis jo viittasikin. Ja esittelijä, onko teillä tästä mitään sanottavaa? Ei No sitten kysäisenkin, onko teillä muita asioita? Ei näytä niitäkään olevan. Ah, Lepreillä on. Puheenjohtaja, haluaisin tietää, miksi minun ryhmäni kanta tässä, tai paikka on muuttunut, kun ryhmäni on ollut tuolla toisella puolella tässä neljä vuotta ja nyt yksi kaksi istunkin tällä puolella tällainen muutos on tapahtunut tässä. Onko tämä rangaistus, virhe vai onko tämä suorastaan ylennys? No, se, mitä teistä tuntuu varmaan nyt sitten, tuntuu kaikista muistakin, kaikki muutkin siirtyvät. Ainoa, joka pysyy paikallaan, on puheenjohtaja. No niin, ilmeisesti muita kysymyksiä ja muita asioita ei ole, joten seuraava kokous on tiedossa Strasbourgissa ja Rybikseen on edelleenkin sitten tuolla perustamissopimusten mukaisesti järjestettävissä toinen päivä heinäkuuta Ekonin kanssa kokoustamme. Hetkinen, milloin se alkaa? 20 45 se, ja nyt sitten kokous päättyy.